Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastanut eh, Didier ja Zoanjan valtakirjat ja ehdottanut eh, heidän mandaattinsa validointia ensimmäinen joulukuuta 2017 ja 30. tammikuuta 2018 alkaen. Onko vastalauseita? Mandaatit on näin vahvistettu.